Mm. Ensiksi Buzek, suulliset kysymykset komissiolle vuorossa. Thank you very much, Madam President. Um, Rouva puhemies, oikein paljon kiitoksia. Arvoisa varapuheenjohtaja, siellä komissaarit vaihtavat paikkoja. Big data voi antaa hyviä mahdollisuuksia Euroopalle. Euroopan pitää olla kunnianhimoinen Big Datan osalta, mutta yhtä lailla meidän pitää olla eturintamassa omia arvoja vaalittaessa. Puhun tässä nyt tietosuojasta ja henkilötietosuojasta. Jos Big Datan osalta halutaan olla edelläkävijä, niin silloin meidän täytyy toimia, saada aikaiseksi innovointi- ja sääntelykehykset, jolla vaalitaan yksityisyyttä ja tietosuojaa. Meidän täytyy myöskin virittää yksityistä infrastruktuuria, tutkimus ja kehitystoimintaa. Kolmanneksi me tarvitsemme todelliset eurooppalaiset digitaaliset unionit, teollisia tekijät oikeuksineen ja avoiminen datoineen. Neljänneksi meidän täytyy tukea pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä alalla. Ja viidenneksi Kansalaisyhteiskunta pitää huomioida, jotta yhteiskunta voi todellakin hyödyntää big data ja me pyydämme komissiota ja neuvostoa ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaaksemme, että Eurooppa voi olla edelläkävijä maailmanlaajuisesti big dataan liittyen. Kiitokset kollega Kappelille siitä, että hän on ponnekkaasti osallistunut valiokuntakeskusteluun näitä tekstejä laadittaessa. Ja yhtenä tärkeänä asiana vielä kuluttajien suoja ja kuluttajien oikeudet. Tämä kuuluu tietenkin IMKO-valiokunnalle ja puheenjohtaja Vicky Ford varmaankin tulee tästä sitten lausumaan enemmän. Kiitoksia. Thank you very much, uh, dear president. Kiitokset ja seuraavaksi Ford, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Digitaalinen Maailma on rajaton ja se kysymys, jotka nousivat esille, merkitsee sitä, että pitää harjoittaa yhteistyötä kautta Euroopan ja, ja myöskin kautta koko maailman. Iso data mahdollistaa sen, että voidaan kohdentaa eh, ostoja ja myyntiä, mikä lisää myöskin kilpailukykyä. Tämä on olennaista talouskasvun edistämiseksi, mutta säädösympäristön pitää toimia sekä yritysten että kuluttajien kannalta. Hyvät säädökset voivat olla hyväksi, selkeitä sääntöjä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin tietoihin. On tärkeää, että on myöskin selkeitä kilpailusääntöjä, jotka luovat eri yrityksille yhtenäistä toimintamahdollisuudet, myöskin saavat aikaan luottamusta investoijien ja innovoijien keskuudessa. Uusia palveluita nousee esille, uusia sektoreita nousee esille ja ne herättävät myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Mitä komissio tekee näiden uusien alueiden seurantaan? Miten voidaan katsoa, että säännöt, jotka hyväksytään, merkitsevät sitä, että on teknologista neutraaliutta eikä vain vahvisteta entisiä monopolia? On tärkeää myös kääntää tulevaa lääke tiedätte, että katsoa myöskin ympäristöä voidaan, ja myöskin miten julkisia palveluita voidaan saada aika tehokkaasti tämän kaiken kauden. Tämä merkitsee pitää olla älykästä eh, julkisia, julkisia, julkisia hankintoja, että saadaan aikaan myöskin älykästä toimintaa. Miten voidaan eh, julkiset palvelut saada jakamaan parhaita kokemuksia, parhaita käytäntöjä, että voidaan saada tuollakin viisasta eh, julkista hankintaa aikaiseksi. Valiokunnassa ne on keskusteltu tästä ja komissio, kun aikoo keskustella tästä vasta maaliskuussa tänä aikoina, on kuitenkin katsottu, että on syntynyt uusia sääntöjä, tietosuojasta, mutta tämän Brysselin kuplan ulkopuolella on paljon huolestuneisuutta, joka liittyy yksityiskohtiin. Jos tietosuojaviranomaiset ovat erittäin varovaisia silloin, kun ne ovat toimeen asetusta, se luo pakkopaidan tiedon käsittelylle, jotta tätä kautta kuitenkin voitaisiin avata hyödyt, jotka syntyvät isosta datasta, täytyy toimia eri tavalla. Joten komission me tarvitsemme selkeitä suuntaviivoja, me tarvitsemme sitä, että tehdään työtä yritysten ja kuluttajien hyväksi. Innovat aktiivisten toimijoiden hyväksi tutkijoiden ja palvelujen tarjoajien puolesta. Säädöksen vihertäminen on yksi asia, mutta nyt pitää kuitenkin toimia toimeenpanon ja selkeiden suuntaviivojen hyväksi. Thank you, Madam Ford. Enough. Kiitokset Ford ja seuraavaksi komission jäsen Ansi, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Kiitokset kysymyksistä kysymys osoittaa, että nyt on oikea hetki unionin kiinnittää huomiota datavetoiseen talouden mahdollisuuksiin. Unionin data talous on kasvamassa ja 3 prosenttia bruttokansantuotteesta on tavoitteena vuoteen 2020 mennessä. Siitä tulee tulla koko taloutemme uusi rakenne pilaripsiin, pitää luoda uusia työpaikkoja ja palveluja ja liike-elämän toimintamalleja. Jos ajattelemme erilaisia alustoja ja kehyksiä, me olemme miettineet sitä, miten pääsee parhaiten tiedon datan piiriin ja miten dataa saadaan Euroopan unionissa virtaamaan vapaasti komissio on miettinyt myös tuon datan, datavirtojen rajoituksia ja liike-elämän pääsyä datoon ja, dataan ja tiedon käytön ja uudelleenkäytön mahdollisuuksia, ja eri, kun on kyse muusta kuin henkilötiedoista. Tämä on uusi öljymme ikään kuin, ja yhteen toimivuus on yksi merkittävistä tekijöistä, ja komissio on luomassa prioriteosointeja ja sääntöjä tähän pääteknologian aloilla sisämarkkinoillemme, jotka sitten voisivat johtaa myös yrityksiä ja järjestöjä tässä työssä. Komissio toivoisi, että tuo pilvipalveluja koskeva teksti saataisiin nopeasti etenemään. Uskomme, että tämä, nämä pilvipalvelut voivat tuottavuutta kasvattaa. Jotta me voimme julkisen hallinnon digitalisoida, niin kuin sisämarkkinat toimivat, niin meillä on tällainen uusi e-hallinnon toimintasuunnitelma, jossa pyrimme nopeuttamaan uusia innovatiivisia ja yhteen, yhteistyöstä tekeviä hallinnon muotoja. Me toivomme rajat ylittäviä digitaalisia julkisia palveluita. Me tarvitsemme myös henkilötietojen vahvan suojan ja näitä sääntöjä täytyy tutkailla uudelleen, samoin kuluttajansuoja- ja kyberturvallisuussääntöjä tutkailla uudelleen jos me vahvistamme oikeudellista suojaa, niin se tietenkin tarjoaa myös unionin liike-elämälle paremmat mahdollisuudet toimia kautta unionin. PK-yritysten erityistilanne on otettu huomioon ehdotuksissamme yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Komissio on ollut varovainen, jotta se ei loisi uutta hallinnollista taakkaa pk-yrityksille. Pk-yritykset nauttivat yksinkertaistetusta säännöskentästä ja näin myös tuosta yhden toimipisteen järjestelmästä suhteessa kansallisiin valvontaviranomaisiin. Mutta kuitenkaan kyse ei ole pelkästään tiedosta ja datasta, vaan oikeita taitoja täytyy myös tarjota, jotta voidaan luoda uusia yrityksiä. Ja vuosi 2016 onkin kirjannut komission työsuunnitelmaan juuri digitaalisten työpaikkojen luomismahdollisuuden. Yksi kysymys on noussut kylläkin, ja komissio seuraa tarkoin tietojen, tietomarkkinoiden koodin rikkojien tilannetta. Ja meidän täytyy paremmin ymmärtää, minkälaiset mekanismit tässä on, millä tavalla voidaan sitten tietoa kaupata, e, jotta se palki, palvelisi kokonaismarkkinoita. Meidän täytyy taata avoimuus, luotettavuus ja syrjimättömyys tällä alalla myös. Kiitokset. Kiitokset tästä komission jäsenelle. Ja sitten aloitamme keskusteluun ensiksi puolitoista minuuttia Boni. Madam President, mis... puhemies, herra varapuheenjohtaja, mikä on tavoitte tiedon ajama talous voi saada aikaan parempia tuotteita, saada aikaan parempia ratkaisuja. Me voimme saada aikaan tietoon perustuvaa hallintoa, tieton ohjaamia kaupunkeja, lainsäädäntö, joka voi muuttaa toimintaa. Tieto pohjainen. Voi sanoa myöskin aikaan sitä, että saadaan esinen internet, joka palvelee kaikkia. Se on myöskin paras vivuima, jolla saadaan pekurit kilpailukykyisemmiksi, kustannukkaimmiksi. Ne voi myöskin parantaa yritysten toimintaa. Me tarvitaan parempia puitteita säädöllisesti ja myöskin muuten – tarvitaan enemmän niin sanotaan pehmeää lainsäädäntöä, soft lawta. Silloin pitää kunnioittaa yksityisyyttä ja turvallisuutta, mutta olla myöskin joustavaa ja luoda uusia mahdollisuuksia, jotka liittyvät tiedon käsittelyyn niin, että voidaan ratkaista ongelmia, jotka liittyvät tiedon omistukseen. Avoin tieto on perusta. Se, että monet tiedot ovat saatavilla ja mahdollisuudet käyttää tätä tietoa julkisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin, tehokkaat infrastruktuurit, 5G, se, että on korkean tason tiedonkäsittelykeskuksia ja pilvilaskennan kehittämistä, kaikki se, miten tämä menee, luo uuden tyyppistä kehitystä ja se on avain koko järjestelmälle. Se, että saadaan aikaan standardisoitua ja yhteen sovivia ratkaisuja kautta Euroopan. Kaikki tämä luo se mahdollisuuksia uudelle eurooppalaiselle kilpailukykyedulle. Meillä oli aikaa hukattavana, joten odotamme johdonmukaisia esityksiä komissiolta. Kiitokset Boni. En voi nyt ottaa eh, sinistä korttia samasta poliittisesta ryhmästä. Seuraavaksi Toija puolitoista minuuttia. L'obiettivo di far tornare a crescere l'economia Oikein paljon kiitoksia. Talouden kasvun aikaan saaminen, kilpailukyvyn lisääminen edellyttää myöskin massadatan käyttöä, mutta se ei tapahdu automaattisesti. Me kaipaamme eurooppalaista strategiaa. Kyse ei ole mistään ihmelääkkeestä. Tämä vaatii pitkää työntekoa. Yhdysvallat ovat kaukana meistä, kaukana edellä massadatan osalta. Me voimme päästä tasoihin, mutta se edellyttää paljon toimintaa, investointeja, yhteen toimivuutta – sensorit, tunnistimet, laitteet ovat sellaisia, jotka pitää linkittää toisiinsa. Yhteikoyritykset, yritykset ylipäätään pitää ottaa huomioon. Osaamiskeskukset täytyy huomioida. Me tarvitsemme pitkäjänteistä lähestymistapaa. Niin kuin kollega Busek totesi, meidän täytyy katsoa eteenpäin, toimia innovatiivisesti, mutta meidän täytyy katsoa myöskin omia arvojamme. Me tarvitsemme tulevaisuuteen sopeutuvia lähestymistapoja. Tähän liittyy mahdollisuuksia ja riskejäkin. Yrityksien pitäisi katsoa myöskin arvomaailmaa ja myöskin olemassa olevia riskejä. Tietenkin tietosuoja on keskeisellä sijalla. Kyse on tiedon omistajuudesta, siihen liittyvistä oikeudellisista ja eettisistä kysymyksistä. Ja kyse on myöskin yhtä lailla demokratian kehittymisestä. Me kuulimme, mitä voi tapahtua, jos meillä ei ole selkeitä sääntöjä käytettävissä. Me emme tietenkään halua estää innovointia ja edistymistä, mutta me haluamme samalla myöskin vaalia eurooppalaisia arvoja. Kiitoksia. Kiitokset ja Tosenovski minuutti. Vážená pani předsedající, vážený pane místopředsedo. Puhemies, komission varapuheenjohtaja. Se, että tietoryhmät toimisivat virheettömästi on ratkaisevan tärkeää työllisyydellemme ja yhteiskunnallemme ja taloudellemme. On tärkeää, että saadaan tietoa reaaliajassa ja tärkeää saada siirrettyä tietoa niin, että on olemassa infrastruktuurista vastaasta, joka myöskin täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Tämä myöskin lisää kapasiteettia, lisää nopeutta, mutta me emme kuitenkaan saa unohtaa perusasioita ja on tätä vaikkaan tilanne, jossa pystymme myös käsittelemään isoa dataa. Tämä on tärkeää että dynaamista kasvua. Se merkitsee sitä, että olla myöskin sellaisia järjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään valtaisia määriä isoa dataa. Ja tämä merkitsee sitä, pitää olla myöskin uusi lähestymistapa ja samaan aikaan pitää olla myöskin uusi matemaattinen lähestymistapa asioihin. Tällainen infrastruktuuri on taloudellisesti erittäin vaativa asia, joten pitää harjoittaa läheistä yhteistyötä, pitää käyttää kaikkia Euroopan varoja tehokkaasti tähän tarkoitukseen. Kiitokset ja Kallas kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Niin, tämä päätöslauselma tuli täysistuntoon, mutta tässä jo onkin tuo digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kertomus hyväksytty ja sekin osittain koskee tätä dataa. Parlamentti toivoi, että liiketoimintaympäristöä voitaisiin parantaa, jotta kasvua saataisiin aikaan myös datavetoisessa taloudessa. Ja me olemme myös pyytäneet komissiota laatimaan selvän avoimen kuvan tästä massadatasta ja katsoa, mitä oikeastaan tarvitaan, mitä täytyy tehdä, jotta voitaisiin innovointia ja kasvua kasvua edistää ja myös vastata haasteisiin, joita meillä on. Eli meidän täytyy Euroopassa tarjota mahdollisuuksia myös kasvaa. Tämä on ainoa mahdollisuus myös massadatalle. Ja tässä suuri kysymys on tietosuoja ja toinen suuri kysymys on, ovat taidot ja pätevyydet. Ensiksi tietosuojasta. puitteisto, jota hyvä, ollaan hyväksymässä, niin komissio varmasti esittää meille myös tuon tiedon vapaan virran direktiivi hyvin äh, sen suhteen sisämarkkinoihin ja, sit, ja tämä liittyy tosiaan datavetoiseen talouteen. Ja toiseksi meidän täytyy muistaa, että me puhuu tästä, he, tässä henkilötiedoista, koska kyse ei ole äh, tästä massadatassa henkilötiedoista, vaan äh, massadatasta, jonka palvelee yrityksiä johtopäätöksen tekemisessä. Ja kuten varapuheenjohtajakin jo sanoi, niin kyse on siitä, että on avoin, avoin julk, avoimesta julkisesta tiedosta kyse. Ja vielä halusi kiinnittää huomiota taitoihin, eli jos meillä on massadataa, mutta ei sitä kukaan osaa käyttää, eivätkä myöskään, eivätkä myöskään yritykset osaa sitä käyttää, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa, joten me myös odottelemme näitä pääsuosituksia. Kiitokset. Kallas, teille on Grappinilta sininen kortti. Hyväksyttekö sen, Kallas? Hyväksyttekö? Eli Grappini. Kiitos puhemies, hyvä kollega. Te muutamia kysymyksiä esititte. Minä haluaisin kuitenkin esittää vielä yhden kysymyksen, koska komission jäsen kiinnitti huomiota pk-yrityksiin ja kysyisinkin teiltä, että massadatasäännökset ottavat huomioon PK-yritysten tarpeet? Ajatellaanko tarpeeksi pienellä tasolla tätä vai taasko luodaan vain kaiken maailman liian suuria säännöksiä ja PK-yritykset joutuvat kantamaan vastuun säännöistä, jotka eivät niitä alkuunkaan palvele? Uh, Kiitokset Taloutemme perustuu pk-yritysten toimintaan, joten tietenkin heidät on huomioitava. Ja myöskin silloin, kun keskustelemme säädösteksteistä, jos me pidämme vain suuret yritykset mielessä, niin silloinhan kaikki on suunniteltu heidän varalle, ei pk-yrityksille. Ja tämä kannattaa aina pitää kirkkana mielessä ja toivottavasti komissio näin myöskin tekee. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi silikiotis minuutti. Kiitos puhemies. Uuden digitaalisen tiedon käyttämisen päätavoitteena tulisi olla se, että vahvistetaan ja parannetaan ihmisten elämää ja luodaan vaurautta. Valitettavasti teknologia tänään on käytössä vain suuren pääoman ja suur, monikansallisten yritysten hyväksi niillä pyritään kasvattamaan vain voittoa. Siksi meidän pitää uudelleen määrittää tavoitteet. Meidän pitää asettaa keskipisteeseen kansalla, yhteiskunnan tarpeet. Unionin tulisi tukea jäsenvaltioiden. Jäsenvaltioiden tulisi edistää sitä, että ne antavat valtiollista tukea ja julkisia investointeja, joilla hyödynnettäisiin tätä uutta digitaalista teollisuutta. Olisi tärkeää tukea teollisuutta, kasvua, meidän pitäisi luoda uuden tyyppisiä, laadullisesti parempia työpaikkoja. Meidän pitäisi suojella vapaata verkkoihin pääsyä, joka olisi ilmaista, ja myöskin suojella yksityistä tietoa ja suojella kuluttajia. Meidän pitäisi tukea myös pk-yrityksiä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä pk-yritykset voisivat tällä tavoin käyttää teknologiaa ja saisivat parannettua asemiaan markkinoilla, ja ne voisivat saada myöskin paremmin rahoitusta. Helmer, minuutti. Rouva puhemies, 17 vuotta olen toiminut täällä. Maaliskuussa 2000 Lissabonista neuvoteltaessa olin täällä ja muistan, mitkä tavoitteet asetimme itsellemme dynaamiseksi ja tietopohjaiseksi taloudeksi kehittymiseksi vuoteen 2010 mennessä, mutta me olemme havainneet, että EUn kilpailukyky on kyllä heikentynyt kyseisenä aikana. Mutta taas kerran lähdemme tälle tielle. Olemme lähteneet luomaan jotain epätäydellistä. Puhumme vain tietovetoisesta taloudesta. Rouva puhemies, tässä ei ole mitään tavoiteaikaa. Tämähän osoittaa, että me ole onnistuneet tästä. Miksi emme voi oppia menneistä? Kilpailukyky ei onnistu pelkällä paper- sanahelinällä. Se edellyttää todellista toimintaa, esteiden poistamista. Meidän täytyy yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tukea tätä, tämän sanoisin komissiolle. Me emme kaipaa vain ö, kädet ö, sitovia ö, määräyksiä, vaan meidän on annettava yrityksille toiminnan mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kappel, puolitoista minuuttia. Komissaa. Kiitos puhemies, herra komission jäsen. Aika kun, tämä on digitaalinen, mikään palvelu ei pysy analogisena. Yksikään kuluttaja ei jää digitaalisen muutoksen koskemattomiin. Eli tämä koskee myös isoa dataa. Se on tärkeää. Se merkitsee 40 kasvua ja se tulee kasvamaan hyvin nopeasti. Iso data, pilvipalvelut ja internet, asioiden internet on olennaisia Euroopan kannalta, jotta saadaan aikaa lisää kilpailukykyä ja tätä kautta saadaan lisää teollisuuskapasiteettia, yhteydet jotka soveltamismahdollisuudet liittyy isoilta ovat tässä hyvin monimuotoiset, kun kysymys erilaisista ohjelmistosta, joita voidaan luoda eh, Israelin avulla voidaan saada aikaan sellaista ohjelmistoja voidaan erottaa pakolaisista terroristit ja löytää terroristisellejä, eh, saada myöskin tut- reaaliaikaista tietoa eh, eri toiminnoista ja saada myöskin täsmällistä maataloutta, jossa voidaan käyttää täsmällisesti eri koneita ja, ja myöskin sensorit voivat mitata sitä, mitä maaperässä on, nimisen tietojen satelliittien avulla voidaan välittää tietoa, tai voi olla myöskin tämä kehitys, joka liittyy teollisuus 4.0. Iso data tarjoaa paljon mahdollisuuksia televiestintää teollisuudelle ja myöskin ilmastopolitiikalle ja myöskin älykkäille liikennejärjestelmille ja monille muille asioille. Ison datan, datan potentiaali täytyy käyttää. Se riippuu siitä, minkälaisia investointeja tehdään digitaaliseen infrastruktuuriin, samoin kuin tutkimuksen ja kehitykseen, digitaalisten taitojen kehittäminen ja eh, luotettavat eh, eh, sääntelypuitteet liittyen ennen kaikkea tietosuojeluun ovat tässä olennaisia. 3 prosenttia BKT vuoteen 2020 pitäisi käyttää tähän mahdollisuuteen tätä kautta saadaan aikaan mahdollisuuksia. Mr. Corvin Mikke. Korvin Mikke, minuutti. Kiitokset. Minä olen havainnut, että muut maat itse asiassa ovat meidän edellämme käytännössä Yhdysvallat. No keskustellaanko tästä asiasta heidän kansanedustuslaitokseessaan Tuhannet yritykset nimittäin voivat luoda tällä kasvua, mutta on, täytyy olla myös lainsäädäntöä luommeko me tätä massadataa eivätkä yksityisyritykset. Se on pikemminkin illuusio. Monet valtiot eivät ole tehneet yhtään mitään. Kaikki tapahtuu yksityisyritysten toimista. Mm, ei massadataa noin vain synny. Kuka tahansa pääsee tietokantaan, mutta tässä kyse on yksityisistä tietojen lähteistä. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikki tieto massadataan ulkopuolella ulkopuolellakin on merkittävää. Me olemme nyt vain rakentamassa taas yhtä norsulluutornia eh, pikemminkin yritysten eduksi Euro eh, Euroopan unioni olisi parasta vain hajottaa. Kiitokset. Ja tuun ei näytä täällä olevan, joten Tarabella, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission ja sen massadata. Markkinat ovat kasvun mahdollisuus, mutta myös kuluttajille suuri vaara. Ja tässä on kiinnitetty huomiota se, se tärkeisiin asioihin intressitasapainossa. Kaikki yritykset, myös PK-yritykset ja suuret kansalaiset, kansalliset, ylikansalliset yritykset täytyy ottaa tässä mukaan. Eli tässä nyt tilannetta, tilanteessa on paljon pelkojakin. Meidän täytyy nyt luoda tasapuoliset toimintaedellytykset eikä mitään monopoleja. Ja toiseksi sitten julkisen puolen data, massadata, näin, jotta voitaisiin hallinnon, hallinnon toimia helpottaa ja myös innovoida ja luoda tehokkaammaksi meidän julkisia palveluitamme. Ja vielä lopuksi massadata aiheuttaa kuluttajien suojassa ongelmia, joten me tarvitsemme selkeän lainsäädännön, jotta me voimme välttää kansalaisten henkilötietojen väärinkäytön aivan mihin tarkoituksen vain. Kiitokset ja seuraavaksi Schaffhauser, olkaa hyvä. Minuutti. Hyvät kollegat, komission elkeisiin on jo totuttu aina meidät johdetaan unelmoimaan, kun meille sanotaan, että kun toimimme yhdessä, niin saadaan yksi kaksi työllisyyttä, kasvua ja niin poispäin. Mutta tapahtuuko tämä Euroopan strategian nimissä pelkästään? Onko todellakin nyt mahdollisuus luoda itsenäisiä alustoja, jotka Amazonisia, Skypea, Googlea todellakin pystyisivät haastamaan? Voidaanko to, sitten riittävästi tarjota tietojen varastiointikapasiteettia? kapasiteettia. Euroopan strategia tarkoittaa sitä, että me Yhdysvaltain dominoivia, hallinnoivia, hallitsevia teknologioita, jotka pitävät hallussaan monopolia vain ikään kuin kautta rantain tuemme. Ja yksityisyyden suoja on tässä nyt kaupan pitäisikö meidän kieltää nyt yksityi, tämä henkilötietojen käyttö myyntiä varten ja miten sitten julkisen tieto, hallinnon tieto, voimmeko me, me julkishallinnon tietoja tarjota kansalaisille tällaisten menettelyjen kautta tehokkaammin. Kiitokset ja seuraavaksi Höökmark, olkaa hyvä. Puhemies, minusta on tärkeää korostaa yhtä asiaa, nimittäin sitä, että että talous, joka on datavetoinen, ei ole mitään uutta. Tämä muutos on tapahtunut. Ja niissä osissa talouksiamme, jotka ovat datavetoisimpia, on nähtävissä myöskin eniten kasvua ja kehitystä ja vaurautta. Ei pidä siis puhua tästä niin kuin tämmöisestäkin uutta taikaa. Kysymys on siitä, että pitää varmistaa, että me voimme olla parhaita tiedon käsittelyssä, sillä tieto data on tietoa ja tietoa pitää jakaa, käyttää, hyödyntää sellaisella tavalla kuin ei koskaan aiemmin nykyisten talouksien puitteissa. Kysymys on siitä, että yrimme saamaan lisää kyberturvallisuutta, saada varmistettua tiedon vapaan kulun, saamme huolestettua yksityisyydestä, saamme aikaan asianmukaista kuluttajalainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, niin että me sovetamme yhteiskunnamme sellaisiksi, että ovat voimakkaita yhteiskuntia, jotka hyödyttävät, hyödyntävät niitä mahdollisuuksia, jotka ovat jo olemassa. Ja on aika helppoa katsoa yhtä asiaa. Jos me haluamme, me voimme päättää sen, että olemme parhaita. Totta kai, kuten täällä eräs puhuja Eräät muutama ovat sanoneet, että ovat sitä mieltä, että me elämme nyt edelleenkin 1800-luvulla, mutta me emme elä 1800-luvulla. Me voimme päättää, että otamme johtoaseman. Me voimme saada aikaan parhaat kaapelit, me voimme saada aikaan sen, että meidän yhteiskunnastamme tulee paras Se on päätös, jonka me voimme tehdä, ja rouva puhemies, meidän pitäisi tehdä tuo päätös. Thank you very much. Kiitokset Högmark, teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies. Olen alusta lähtien seurannut keskustelua. Olen yhtä mieltä niistä tavoitteista, jotka on tullut esille, on tärkeää Euroopan taloudelle ja teollisuudelle se, mitä tapahtuu, mutta tärkeää kansalaisillekin on kysymys siitä, että miten tapahtuu tietojen siirto. Nimittäin Kysymys ei ole pelkästään siitä, että tietoja pitää suojella suurilta yrityksiltä, myöskin sellaisilta valloilta, tahoilta, jotka pyrkivät heikentämään Eurooppaa. Näettekö että siinä uhkaa, että miksi Moskovassa, niin kuin tämän pakolaiskriisin yhteydessäkin tavallaan liikuteltaisiin äh, tiettyjä yhteyksiä, ja joilla pyrittäisiin, voitaisiin katsoa, että heidän toimintaisi olla vaaraksi meidän tiedollemme, Siis mehän on totta, että tieto merkitsee valtaa, data merkitsee valtaa. Tästä te puhuitte ja siksi minä halusin esittää tämän kysymyksen teille. Voiko olla joku muukin saattaisi kenties käyttää meidän tietojamme? Högmark. Kiitos. Pidän tätä kysymystä arvossa, koska se antaa mahdollisuuden korostaa toista asiaa. Nimittäin data ei ole pelkästään maaginen äh, digitaalinen kysymys. Kysymys on tiedosta. Ja tietoa voidaan levittää hyvin nopeasti ja sitä voidaan jakaa monta kertaa. Minä voin antaa teille tietoa, että voitte antaa minulle tietoa ja silti meillä on samat tiedot hallussamme. Tämä on siis magiikka, joka liittyy tietoon, mutta ei dataan. Ja minulla on sellainen tuntemus, että suurin osa sitä datasta, joka esimerkiksi on esineiden internetissä. Se ei ole henkilökohtaista dataa, mutta tällaisessa datavetoissa taloudessa me voimme suojella henkilökohtaiset tiedot samaan aikaan, kun voimme lisätä eh, myöskin kyberturvallisuuden tasoa ja samaan aikaan kuitenkin käyttää dataa niin, että voidaan edistää terveyttä, edistää tutkimusta. Monet ihmiset eri puolilla salia eivät halua tätä, mutta jos me voimme päästä yksimielisyyteen siitä, miten dataa käytetään, niin, että samaan aikaan olemme yksityisyyden suojelemisesta ja varmistamme myöskin Euroopan johtajuuden. Thank you. Madame... Kiitokset ja kumpula natri minuutti. Hyvää iltaa. Juuri nyt EUlla ei ole kovin paljon annettavana digitalouteen. Miettikää kotianne, toimistojanne, taskussa, käsilaukussa, onko siellä eurooppalaisia laitteita tai käytättekö eurooppalaisia ohjelmia euroopan on ryhdistäydyttävä sillä muuten me ostamme aasiasta laitteita ja yhdysvalloista sisältöjä ja emme tuota itse mitään. jotain onneksi osaamme esimerkiksi infrastruktuuripuolella rakentamisessa tietoverkkoyrityksemme ovat maailman parhaita ja pelifirmat ja tietoturvafirmat valloittavat maailmaa mutta syntyykö meille massadatasta uutta työtä? eu ta tarvitaan luomaan digitaalinen sisämarkkina tarvitsemme nopeasti standardit yhtenäisemmän kuluttajansuojan ja tietosuojalainsäädännön ne auttavat eritoten pieniä yrityksiä start upeja sekä tietysti ihmisiä. voimme auttaa eurooppalaisia yrityksiä investoimalla laajakaistaverkkoon innovaatiopolitiikkaan työvoiman kouluttamiseen ja datakeskuksiin. eu voi myös olla paras avoimen datan hyödyntäjä sekä hyvästä tietoturvasta voi tehdä eurooppalaisen brändin. datan omistaminen ja arvottaminen voi vielä olla epäselvää. me voimme tehdä eusta fiksun ja vikkelän pelaajan digitaalisilla maailmanmarkkinoilla ja voimme luoda eurooppaan miljoonia työpaikkoja mutta meidän on toimittava nyt. Kiitos puhemies. Uskoakseni elämme kiehtovaa aikaa me siirrymme reaalimaailmasta virtuaaliseen maailmaan. Reaalinen maailma heijastuu virtuaalisessa maailmassa. Tämä on suuri haaste. On löydettävä ne algoritmit ja matemaattiset perustat, jotka uudessa maailmassa ohjaavat meitä oikeaan suuntaan. Siksi on tarpeen saada uusi foorumi matemaattiselle tiedolle – ja algoritmeille ja sitä edistävälle teknologialle meidän tutkimuksen puiteohjelmassamme niin, että pääsemme ja pysymme kärkinä maailmassa. Tällä hetkellä on 200 miljardia sähköpostiviestejä lähetetään päivittäin. Tässä luodaan tietoa, jota ei koskaan aiemmin ole ollut. 800 miljoonaa twiittiä, yksi miljardi Facebook-viestiä ja satoja miljoonia WhatsApp-viestejä ja 2,6 miljardia matkapuhelinta. Bitit, joita parhaillaan tuotetaan, niitä on enemmän kuin hiekan jyväsiä täällä maapallon pinnalla. Tämä sisältää valtaisia mahdollisuuksia. Me näemme, että tietojen määrä viime vuosina on vuosittain kaksinkertaistunut ja on selvää, että tietovolyymi, datan analysointi, sen löytäminen, mikä on datan takana, se on se uusi asia, joka luo uusia työpaikkoja tulevaisuudessa. Ja siksi onnittelen komission jäsen Ansipia tästä strategiasta. Meidän pitää nopeammin ja paremmin ja kuten te sanoitte, myös tehokkaammin toimia. Thank you. Kiitokset ja Lauristin minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluan nyt puhua Viroa, koska sitä täällä ymmärretään myös suoraan. Ja minä haluaisin sanoa komissiolle, että kyllähän komissio on ymmärtänyt nyt ryhtyä toimiin digitaalisen talouden puolella, mutta ei kuitenkaan tämä tilanne vielä hyvältäkään näytä, koska on valtavat epätasapainot vielä olemassa kun ajattelemme vaikkapa Kreikkaa, Italiaa ja Espanjaa ja sitten taas muita valtioita, on valtavat erot tiedoissa ja pätevyyksissä ja tästä kysymykseni syntyykin. Jos ajattelen koulutusta, tietotaitoa ja opetusta, tämähän jää jäsenvaltioiden käsiin nykyisellään. Jäsenvaltiot, joissa kehitys on kuitenkin heikkoa, niin eivät oikeastaan onnistu, eivätkä pysty ennakoimaan on tilannetta. Ja jos tilanne nyt vain pysyy tällaisena, niin tavoitteisiin ei alkuunkaan koskaan tulla pääsemään. Ja näin haluankin kysyä sitä, miten komissio aikoo tämän kuilun nyt tasapainottaa, millä tavalla tietotaitoa voidaan nostaa, jotta ihmiset todella voisivat käyttää tätä tietoa ja näin Eurooppa voisi todella edetä ihan pioneeriasemaan. Kiitokset ja Sogor puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitos. Digitaalinen tiedon keräämään ja prosessointi ja tutkimus, joka liittyy tähän alueeseen, kasvaa uskomattomalla tavalla. Iso data on noussut vuoden 2012 äh, määrästä valtaisaksi näihin päiviin mennessä. Komissio osoitti omassa tiedonannossaan, että tämä kehitys voisi hyvin voimakkaasti vaikuttaa moniin alueisiin terveydenhuollosta, elintarviketurvallisuudesta, resurssitehokkaaseen energian käyttöön, älykkäisiin liikennejärjestelmiin, mutta se merkitsee myös valtaisaa taloudellista mahdollisuutta työpaikoille, yrityksille työpaikkojen luomiseksi ja siihen, että luodaan uuden tyyppisiä yritysmalleja. data tarjoaa Euroopalle mahdollisuuden saada mahdollisuuksia toimia edistyneellä IT-sektorilla, ja siksi Euroopan täytyy tarttua olemassa oleviin mahdollisuuksiin mahdollisimman pikaisesti ja eh, kuroa umpien eroa Yhdysvaltoihin. Tämä edellyttää sitä, että on olemassa olevat edellytykset saada aikaan menestyvä sisämarkkinat, joka perustuu dataan, täytyy saada aikaan yhteen toimivuutta ja yhteisiä standardeja ja pitää saada aikaan myöskin investointeja e, informaatio- ja kommunikaatiosektorin eri alueilla, muun muassa tutkimuksessa ja koulutuksessa. Mr. Shogor, would you take... Shogor, hyväksyttekö sinisen kortin? Rybi. Ja, äh, ich wollte mich äh, bedanken. Niin, kiitoksen sanaset. Osuitte naulan kantaan. Uskotteko, että uusilla hakukoneilla voitaisiin kansalaisille antaa uusia mahdollisuuksia yksityisyyden selvittämiseksi, eli miten heidän tietoja on käytetty ja miten niistä on ollut hyötyä muun muassa PK-yrityksille. Tämä on melkoinen haaste, jos he haluavat pysyä ajan hermolla. Ja, Totta kai uskon näin, mutta pienemmät ovat aina heikommassa asemassa. Silloin kun ne taistelevat suuria yritysten kanssa, se on se ainoa ongelma. So this concludes the session. Ja näin poliittisten ryhmien puheenvuorot päättyvät ja siirrymme menettelyyn ilman puhuja luetteloa. Kiitos puhemies. Niin, miessadata voi kyllä vaikuttaa yhteiskuntaan oikein, jos kannamme vastuun myös tietosuoja-asiassa. Tämä eettinen ulottuvuus on merkittävää, kun kuulin huolestuttavia kommentteja kollegoideni puheenvuoroissa pakolaisten, skannaamis, pakolaisten tietojen käsittelystä. Ja, jos, ja kun täällä Bonikin puhui siitä, että Eurooppa tarvitsee avoimen tutkimustiedon tietokannan ja myös tasapainoisen toimintaympäristön. Ja minä luin myös teollisuuden tekijänoikeuksista ja tietojen louhunnasta ja, ja ainoastaan julkisen tutkimuksen käyttöön. Miten komissio nyt aikoo käyttää massadataa, jos tutkijat ja yritykset ja kansalaiset joutuvat käyttämään vanhanaikaista tietoa? copyright-oikeutta. Eikö tuota julkista ja yksityistä kumppanuutta pitäisi käyttää tässä hyväksi ja tuo copyright-lainsäädäntö pikemminkin nyt sitten estää massadatan käytön myös yksityissektorilla ja se yksityissektorin mukaan tulon. Ja, näin. ja tässähän on vaikka kuinka paljon erilaisia copyright-oikeuksien haltijoita Euroopassa, ovat ne sitten kaupallisia tai ei-kaupallisia, miten ne voivat saada saa päästä sitten täyteen kukoistukseensa, e- eikä siitä tule Euroopan kunnianhimoisten massadatatavoitteiden e- este. Kiitokset. Seuraava puhuja. Polczak. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Monet asiat ovat tulleet jo mainittua datavetoiseen talouteen liittyen. On puhuttu yksityisistä tiedosta, niiden suojaamisesta, yritystietojen suojaamisesta, teollis- ja tekijänoikeuksista on puhuttu. Ja on peräänkuulutettu myöskin joustavuutta. Mutta teollis- ja tekijänoikeudet versus te- teollisen tekijän oikeus suojaa nauttivien teosten nopea hyödyntäminen. Eli tämä käyttöoikeuden antamisen nopeus on erittäin tärkeä seikka. Ja tällä hetkellä tämä on ainakin EU-ssa suuri ongelma, sillä meillä ei ole yhtenäisiä markkinoita ja juridisiakin esteitä löytyy lukuisia. Kiitoksia. Blanco Lopez. No. Uh, no? sitten Caputo. Grazie Presidente. Sono stato... Kiitokset puhemies. Minä olen kyllä kovasti kiinnostunut internetin kehityksestä ja massadatasta. Minä haluaisin tilanteen paranevan kylläkin ja tähän täytyy kiinnittää, tässä täytyy kiinnittää huomiota muun muassa lääkeiden salakauppaan. Internet tietysti on haaste julkisille palveluille. Tietynlaista vapautta täytyy tarjota, mutta kuitenkin selvästi kehystettynä. Tässä täytyy aina muistaa myös perusoikeusasiakirja ja tie- meidän täytyy luoda sellainen myönteinen kehys, joka tarjoaa sekä yrityksille että kansalaisille luotettavan oikeuskehyksen ja oikeusturvan. Yhdysvallat äh, on tässä on Apple, FB, Apple FBI-tapaukseen nyt juuri kiinnittänyt huomiota ja myös siinä sitten herää kysymys ihmisoikeuksista. Minkälaisen vastauksen komissio voisi esittää tähänkin tapaukseen? Kiitokset ja vielä Varjas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On sanottu usean otteeseen, että uuteen teknologiaan käytetty raha, siis IT käytetty raha Euroopan unionissa, on vähemmän kuin investoinnit, joita Yhdysvalloissa ja Japanissa tehdään. Mutta voimme kattaa tämän kuilun ilman, että alennetaan palkkoja. Meidän pitää soveltaa soveltaa lainsäädäntömme niin, että saadaan tällaista rajat ylittävää arkkitehtuuria internettiin. Meidän täytyy kuroa umpeen näitä eroja, joita Euroopan markkinoilla on. Pitää luella myöskin jäsenvaltioiden kansalaisia samaan aikaan. Meidän täytyy siis lopettaa markkinoiden avaaminen edelleen palveluille. Meidän täytyy katsoa, että DISAN osalta Euroopan unioni tulisi esittää sellaisia puitteita, jotka kohtaa vaarat, jotka liittyvät digitaaliseen talouteen työntekijöiden kannalta, joka koskee työpaikkoja ja myöskin sosiaalista ja psyykkistä terveyttä. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei mainita tässä suullisessa kysymyksessä. Thank you very much. Kiitokset. Ja näin sitten menettelymän puhujaluettelua päättyy ja näin varapuheenjohtaja Ansi, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Rouva puhemies, paljon kiitoksia arvoisat edustajat. Vielä kerran kiitokset näistä kysymyksistänne ja kommenteistanne. Komissio on sitoutunut siihen, että tietovetoisen talouden mahdollisuuksia yritetään hyödyntää digitaalisten sisämarkkinastrategian kautta muun muassa tämän vuoden aikana. Olen samaa mieltä edustaja Fordin kanssa siitä, että hän, hän totesi, miten tärkeää on avointen sähköisten hankintojen toteuttaminen. Parlamentin toimittamien analyysien pohjalta voidaan sanoa, että jos Euroopan laajuisesti sähköistä hankintajärjestelmää voidaan käyttää, niin 50 miljardia euroa voidaan säästää vuositasolla. Se on melkoinen summa meidän on otettava kaikissa jäsenvaltioissa käyttöön sähköinen laskutusjärjestelmä, käytettävä digitaalista allekirjoitusta laajemmin. Tietenkin tarkkana pitää olla yksityis, yksityisyyskysymysten tiimoilta. Yksityisyt on vaalittava, mutta myöskin Euroopan laajuista tietojen vaihtoa on peräänkuulutettava. Kaikkien yritysten, kaikki, kaikilla toimijoilla pitää olla oikeus saada tiedot käyttöönsä, riippumatta siitä, miten suuresta toimijasta on kyse. Tämä digitaalinen jakauma, se on erittäin suuri ongelma. Tämä ei liity vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden välisiin suuriin eroihin, vaan myöskin jäsenvaltioiden sisällä vallitseviin eroihin jopa niissä maissa, joissa IT-teknologia on pitkälle kehittynyttä, niin silti sieltä löytyy myöskin suuria eroja esimerkiksi kaupunki- ja maaseutujen välillä, naisten ja miesten välillä, nuorten ja ikäihmisten välillä. Ja meidän on puututtava näihin eroavaisuuksiin. Annoitte minulle minuutin aikaa, mutta olen käyttänyt jo kaksi ja puoli minuuttia. Valitettavasti aikaa ei ole. Komissio tulee esittämään oman ehdotuksensa lainsäädäntöehdotukseksi tämän vuoden puolella. Meillä on kiire. Totta, riskejäkin tähän liittyy. Yritän tässä nyt vastata teille mutta se varsinainen riski on se, että menetämme kilpailuasemamme. Ja tästä syystä kiiretä pitää. Saanen kiittää teitä tästä tämänpäiväisestä keskustelusta ja mielenkiinnolla ja mielelläni haluan tehdä kanssanne yhteistyötä datavetoisen talouden aikaansaamiseksi, josta on hyötyä kaikille kansalaisille, julkisen tahon viranomaisille ja myöskin yksityisen sektorin yrityksille. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtaja. Näin tämä keskustelu päättyy. Ja näin